Please uh, leave the room. No niin, jos voisitte poistua salista. Because itre to start vote. Teollisuusvaliokunnan äänestysten on väärä alkaa kohta. Yeah. Fuori. Bene, cominciamo, proseguiamo il... No niin, sitten jatkamme kokousta. Teollisuusvaliokunnan kokous jatkuu. Meillä on muutama ongelma, koska ikävää kyllä. Meillä on hyvin paljon asioita hoidettavana ja erittäin vähän aikaa. Ja kaikki asiat on tänään kuitenkin hoidettava koska meillä on määräaikoja. Eli meidän täytyy nyt pyrkiä tekemään työtä ripeästi ja puhumaan lyhyesti. Minua on pyydetty odottamaan vielä minuutin, jotta ne kollegat, jotka ovat lähdössä jotka ovat lähteneet, voivat vielä ehtiä takaisin. Ja sen jälkeen siirrymme välittömästi äänestyksiin. Meillä on kaksi lyhyttä äänestystä vielä hoidettavana, mutta sen jälkeen on vielä kuitenkin ongelma, koska meillä on useita kysymyksiä käsiteltävänä ja olemme hiukan myöhässä jo aikataulusta. Eli nyt varmaan voimme aloittaa. Ensin koeäänestys. Eli pyytäisin, että että hoidetaan nyt koeäänestys. Äänestys alkaa. Ja tarkistamme läsnäolijat. Eli äänestys alkaa. Bene, ci siamo. No niin. Eikä myöskään ylimääräisiä ääniä näytä olevan. No niin, sitten äänestämme Ulfskogin lausunnosta. Ensin äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 33 tarkistukseen 48. 33-48 puolesta vastaan. Varmaan hyväksytty, mutta täytyy nyt kuitenkin tarkistaa koneellisesti. Eli äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Sitten toinen ryhmä 34 26. Eli 34, 41, 42, 25 ja 26. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 35 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40, toinen osa, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 8, 17, 19, 18, 20 ja 5. Eli 8 vitoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Eli kahdeksasta vitoseen. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 9 16 yhtenä ryhmänä 10, 11, 12, 13, 14, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40. No, tarkistetaan 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 60 ja 61 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 ja 66 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja 6 toinen osa yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 30. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Äänestys päättyy. 15 puolesta 25 vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 69, 70 ja 31 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 ja 72 ja 32 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Siis 74. Seitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta. No, tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavaksi Valeanin kohta. Tarkistus 22. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromistarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Ei kun hetkinen. 24 uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20. No, tarkistetaan tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, olkaa hyvä. Um, I will accept the outcome of this. Hyväksyn äänestystuloksen, koska nythän tässä äänestetään, mutta ei ole hyvä ajatus näin pitkän äänestysrupeaman jälkeen ottaa kahta pienempää äänestystä tämän jälkeen. Nyt näemme, kuinka monta on paikalla. Tämä ei ole paras tapa edetä. Minusta meidän pitäisi, olisi pitänyt toteuttaa vain tämä yksi äänestys. Also ich bedanke mich Linko beim Claude Linko vota, bedanke il... mich beim Claude, Claude, herzlichen Dank für die Fürsorge. Kiitoksia. Minä ymmärrän kollegan näkemyksen. Mikäli kolmeen asti yöllä tehtiin työtä ja sitten aamulla joutui lukemaan näitä tarkistuksia, niin ei tämäkään ollut tuo asianmukainen tapa toimia. Minun mielestäni minä vastustan tällaista. Minua ärsyttävät tällaiset menettelyt. Täällä on aivan liian paljon äänestyksiä tänään. Tästä ei samaa mieltä, mutta tarkistusten valmistelut, äänestyksen valmistelut ei ollut laisinkaan kunnossa. Tämä oli aivan liikaa vaadittu, se mitä meiltä tänään vaadittu, vaadittiin. Ja tämä ei ole hyväksyttävissä. Uh, I don't... Puheenjohtaja, minä en ole Turmesen kanssa samaa mieltä. En ymmärrä, mitä hän sanoo. Kyse on lainsäädäntöehdotuksesta, lainsäädännöstä, e-call-järjestelmästä. Tämä voi pelastaa tuhansia elämiä EU-ssa, tuhansia henkiä, ja te väitätte, että meillä on tärkeä äänestys. Tämä on yhtä tärkeä ja jopa tärkeämpi kuin edellisen, edellinen aihe, joten en ymmärrä teitä lainkaan. No kiitoksia kuitenkin Turmesille. Nyt tarkoituksena oli, että 24. tammikuuta on sitten IMKossa äänestys, eli meidän piti äänestää sitä ennen. Ole hyvä. Olen pahoillani, kenties minut ymmärrettiin väärin. Tiedän, että äänestys on tärkeä, mutta olisi ollut parempi, jos me olisimme olleet täällä täysilukuisena paikalla. Mutta mennään eteenpäin ja äänestetään. Paljon tähän sisältyy jännitteitä. Äänestetään nyt vain. No niin, kiitoksia. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 4 vastaan, 3 tyhjää ääntä, eli hyväksytty. Kiitokset kaikille kollegoille läsnäolosta ja siitä, että osallistuitte äänestyksiin. Nyt tämäkin täytyy nyt tehdä, kohta kuusi esityslistalla. Meillä on aihe, joka liittyy innovaatioalan investointipakettiin. Ja sitten tähän liittyy myöskin budjettivastuuvapaus. Gresle on lähtenyt. Rivellini on paikalla ja hän saa lyhyen puheenvuoron. Eiler. Kreelen puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Nyt tällä kertaa en puhu omissa nimissäni, vaan kollegan nimissä, Rova Kreslen nimissä. Hän nimittäin pyysi, että budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kollegoiden nimissä – esitän lausuman, joka koskee yhteensä yrityksiä, joint undertakings-yrityksiä. Te tiedätte, että miltei kaikki ryhmät ovat esittäneet erilaisen näkemyksen vastuuvapaudesta näiden osalta. Siksi budjetti ja koko byvaliokunta ovat nyt harmonisoineet näkemystään ja haluan kiittää neuvostoa siitä, että jo etukäteen on voitu käydä keskustelua toimijoiden kesken. Kumpikin osapuoli on tullut vastaan ja parlamentin kanta, joka on ryhmien tukema, enemmistön tukema, on nyt otettu huomioon. Roakreisi pyysi, että sanon seuraavaa. Nyt totesin, että Koreper eilen antoi yhteisen lausuman, joka koskee kolmea toiminta, to, toiminta, toimielintä ja parlamentissa menettelytavat ovat nyt seuraavaa, että neuvoston, neuvosto on varmistuksen. Ja tämän pohjalta budjetti- ja kontovaliokunta ovat nyt hyväksyneet yhteisen lausuman ja yhteisen päätösauselman, joka vastaa, vastustaa näitä delegoitujen säännösten takaisin vetämistä. Toireeri ja Lämä Suuro ovat jo ennen täysistuntoa pyrkinyt varmistamaan sen, että komissiolta ja neuvostolta saadaan lupaus siitä, että yh- yhteinen lausuma saadaan, ja sitten koordinaattorien tekemään päätöksen pohjalta vedetään takaisin päätöslauselmaesitys. Neuvosto tulee antamaan täysistunnon tammikuun täysistunnon jälkeen virallisen lausuman tästä, ja parlamentti noudattaa tässä lainsäädäntömenettelyt, jotka liittyvät talous- val- varainhoitoasetuksen määräyksiä osin kiittää neuvostoa hyvästä yhteistyöstä. Rova Greslen tekstin perusteella että tämä asia saadaan pikaisesti hoidettua. Sitten sisältöpuolesta lyhyesti vielä ydinkysymyksistä. Tämä suhteellisen monimutkainen lainsäädäntö, manöveri. Kyse on lähinnä neljästä seikasta. Ensinnäkin yksinkertaistetun rahoitussäännöt ja artiklassa 209 varanhoitoasetuksessa. Kyse nyt on siitä, että annetaan suora vastuuvapaus yhteisyrityksille, jotka eivät ole mukana komissiolle annettavassa vastuuvapausmenettelyssä. Kyse on tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastustoimista ja komissiokin on ruvannut ehdottaa uudistuksia varanhoitoasetukseen tässä suhteessa lähitulevaisuudessa. Uskon, että toimielinten kesken on toimittu hyvin joustavasti ja kaikilla on yhteinen intressi tässä, eli erinen vastuuvapaus suurelle yhteisyrityksille. Tätä kaikki nyt ovat työstämässä. Tämä olisi tärkeää avoimuuden vuoksi, mutta toisaalta myöskin sen osalta, että voitaisiin antaa suora vastuuvapaus näille teollisuuden alan toimijoille Kyse erittäin monimutkaisesta manöveristä. Useat valiokunnat ovat tässä työssä mukana, mutta erityisesti haluan kiittää neuvostoa siitä, että se on ollut niin halukas tulemaan vastaan tässä kysymyksessä. Grazie per l'intervento. Kiitoksia. Sitten puheenjohtajavaltio Kreikka on paikalla. Olkaa hyvä. Eli nyt Kreikan ensimmäinen puheenvuoro teollisuusvaliokunnassa, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Indeed, indeed. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Toden totta tämä on ensimmäinen puheenvuoromme parlamentissa. Kiitos kutsusta valiokunnan vieraaksi. Haluaisin ilmoittaa, että part 1 kokouksessa eilen 8. päivä tammikuuta edustajat pääsivät sopimukseen yhteisestä julkilausumasta, joka koskee erillisiä vastuuvapauksia varanhoitoasetuksen mukaisesti. Puheenjohtajavaltio totesi, että yhteislausuma annetaan neuvoston hyväksyttäväksi. Tässä yhteydessä odotamme parlamentin myönteistä reaktiota tähän asiaan, jotta voimme jatkaa investointipaketin käsittelyä. Tämä on molemmille instituutioille prioriteettiaihe. Kiitos. Grazie, la commissione. Kiitos sitten komission edustaja. Thank you. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia ja hyvää uutta vuotta. Me olemme tyytyväisiä, että olemme päässeet tähän kompromissiin. Se osoittaa hyvää tahtoa toimielimiltä. Olemme tehneet kovasti työtä, jotta voimme helpottaa tätä onnistumista. Olemme tyytyväisiä, että myös yksinkertaistamisaspekti on säilytetty. Varsin kevyt malli ja rahoitusmalli on tässä säilynyt ja se on hyvä. Haluan myös täyttää avoimuutta, jotta, jonka tämä suora vastuuvapaus voi meille tuoda. Haluamme, että tämä etenee sujuvasti ja toivotaan, että tämä lähestymistapa pätee koko pakettiin. Kiitos. Grazie, la collega Riera Madurel. Kiitos sitten Riera Madurel. Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni nimissä ensin haluaisin toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltio Kreikan ja onnittelemme sitä myöskin tästä sopimuksesta ja kompromissista. Parlamentti oli tällä linjalla yksimielisesti ja olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että tähän sopimukseen on päästy näin nopeasti. Ja toivotamme, että tämä henki jatkuu myöskin kun neuvotellaan Horisontti 2020 puitehankkeesta. Ja että sama henki on tämän paketin osalta voimassa. Sehän on seurausta 2020 paketista. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli jos kukaan ei halua puheenvuoroa, niin voimme sitten. Ja kollega Eiler vielä. Minulla olisi vain pieni pyyntö. Olemme keskustelleet jo ensimmäisessä varjoesittelyn kokouksessa tästä asiasta, koska tämä on yksi tärkeimpiä horisontaalisia kysymyksiä. Haluan vain varmistaa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat tässä mukana. Erinäisiä tarkistuksia on tehty, mutta yksi horisontaalinen tarkistus on tehty, periaatteellinen sellainen. Tämä perustuu varjoesittelyn keskeisen, keskinäiseen kompromissiin. Mutta koska muut poliittiset puolet eivät ole ilmaiset tällä kantansa, niin kansanpuolue ja SND ovat tässä vähintäänkin mukana, mutta kuvittelisin hyvinkin, että muutkin ryhmät voisi, voisivat tulla mukaan tähän näihin samoihin talkoisiin. I see some, some no- Tiedän, että täällä tänään, että päättäjällä nyt nyökyttelevät, joten kiitoksia tästä. Bene, allora, prego. Olkaa hyvä, ptal, jestli eh, tato dohoda... Kiitos, haluaisin kysyä, sisältääkö tämä sopimus myös esimerkiksi budjetin leikkaamisen ja muut aiheet, joista olemme keskustelleet. Jollei se siis sitä sisällä, niin siinä tapauksessa puhumme siis vain vastuuvapaudesta. Kiitos tästä selkeytyksestä. Van Nistelrooy, prego. Van Nistelrooy. Precies in dezelfde geest als ook Jan Brezina net, net aangeeft. Heel... Niin puheenjohtaja samassa hengessä, mitä nyt äsken ilmaistiin. Nämä ovat hyvin arkaluontoisia kysymyksiä ja siksi meidän pitää neuvotella. Ja onneksi näin on käynyt, mutta meidän täytyy varmistaa, että me siirrymme eteenpäin. Ja meidän täytyy varmistaa, että noudatamme menettelyä, jotta ohjelmat voidaan toteuttaa. Hyvin nopeasti on siirrytty rahoituskysymyksiin, ja ainoa lähestymistapa, joka toimii, on se, että jos saamme asiat hoidettua ajoissa. Rahoituksen osalta on paineita, mutta samaan aikaan ei pitäisi olla mitään rusinoiden poimimista pullista, eli että leikataan yhdestä hankkeesta ja annetaan sitten toiselle. Eli meidän pitää puhua näistä tavoitteista. Sehän oli osa neuvotteluita, kun varjoesittelijät keskustelivat tästä. Eli haluaisin, että tästä linjasta pidetään kiinni. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli onko komissiolla vielä jotain lisättävää? Ei. Eikä myöskään puheenjohtajavaltiolla. Eli päätämme kokouksen tähän. Meillä on ollut tiivis aamupäivä ja muistuttaisin, että teollisuusvaliokunnan äänestys tästä aiheesta on torstaina 23. tammikuuta. Ja näin ollen kokous on 22.23. päivä tammikuuta Brysselissä. Eiler vielä. Sorry, I don't want, want to... Um... No niin, olen pahoillani, en halunnut nyt puuttua tähän, mutta pyytäisin kollegoita tulemaan seuraavaan varjoesittelijöiden kokoukseen. Aivan niin kuin edustaja Listerö ja muut totesivat, meidän on puhuttava budjettikysymyksestä ja muista asiaan liittyvistä aiheista. Tänään oli tärkeää saada sopimus selville komission ja neuvoston suhteen. Eli se, mitä budjettivaliokunnassa, talousarvon valvontavaliokunnassa tapahtuu kollegoiden suhteen, on tärkeää, mutta edelleenkin meillä on horisontaalisia kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkiin mietintöihin, ja ne ovat vielä avoinna. Ne on ratkaistava seuraavissa varjokokouksissa, joten olisi hyvin tärkeää, että tulette paikalle, jotta pysymme aikataulussa. Kiitos. No, Scusate, c'è qualcuno che prima non aveva chiesto la... Siis täällä nyt on tullut vielä puheenvuoropyyntöjä. Seitsi, olkaa hyvä. Uh, I, I must... Kiitos puheenjohtaja. Me todella tarvitsemme ensi viikolle varjoesittelijöiden kokouksen. Toivon, että se toteutuu. Minä olen samanaikaisesti Eurostar-ohjelmassa, Eurostar 2-ohjelmassa esittelijänä. Se on hyvin tärkeää eh, startup-yrityksille, pienille yrityksille. Se on äärimmäisen tärkeää. Tästä syystä meillä on nyt kompromissit kasassa, mutta mehän emme aiemmin vielä ole puhuneet näistä kompromisseista. Olet Katsoisin, että tämä aihe on, on todellakin äärimmäisen tärkeää. Ja oletin, että tänään olisimme aiheesta keskustelleet, mutta sehän on nyt mahdotonta. Haluaisin korostaa tätä aihetta enemmän, koska se on äärimmäisen tärkeää uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä ajatellen. Visto la giornata difficile. Meillä on nyt, nyt vaikea aamupäivä, eli jatkamme keskustelua tällä tavalla. Sitten vielä kollega Carvalho halusi jotain. Uh, there has been meetings. Niin, kokouksia on järjestetty, mutta minua ei ole kutsuttu. Sain tiedon, että tämä kutsu koskee vain esittelijöitä, ei varjoesittelijöitä. Asia on selkeytettävä ja jos kutsu on voimassa myös varjoesittelijöiden osalta, niin kutsu pitää lähettää heillekin. Toistaiseksi en ole ollut mukana varjojen kokouksessa, koska toki tiesin, että esittelijöille oli kokous, mutta en saanut kutsua. Ja kun kysyin, niin minulle sanottiin, että kutsu on vain esittelijöille. Jos tämä on nyt laajennettu varjoesittelijöillekin, niin kutsu pitää lähettää myös varjoesittelijöille. Riera Madurell, e poi... Riera Madurell vielä ja sitten Eiler. Quizás jo podría clarificar niin voin selventää hiukan tätä kysymystä. Me teemme nyt työtä samanaikaisesti kukin esittelijä, kunkin mietinnön esittelijä, varjoesittelijöitä. Ja sitten meillä on esittelijöiden kokouksia, ja minulle ei ole mikään ongelma, että no periaatteessa siellä ei ole peria- varjoesittelijöitä, vain esittelyitä, ja me koordinoimme kaikkia näitä mietintöjä, mutta ei minua haittaa se, jos paikalle tulee myöskin varjoesittelijöitä, mutta olisi paljon tehokkaampaa toimia näin, koska meillä on myös teknisiä kokouksia. Eri, esimerkiksi huomenna perjantaina on yksi tekninen horisontaalinen kokous, joka koskee kaikkia näitä mietintöjä. Ja siellä koordinoidaan toimintaa. Siis huomenna on tekninen kokous. minun tapauksessani IMI-kysymyksessä maanantaina minulla on kokous kaikkien varjoesittelijöiden kanssa esittelijänä. Ja sen jälkeen olisi hyvä pitää sitten horisontaalinen varjoesittelijöiden kokous taas, jotta voimme koordinoida kaikkea. Ja sinne voidaan kutsua varjoesittelijät. Minulle se ei ole mikään ongelma. Mutta näin on toimittu tähän mennessä. Mutta sellaista kokousta ei ole ollut, missä varjoesittelijät olisivat olleet paikalla, eikö niin? Vain esittelijät. Juuri näin. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. On sanottava, että työ, jota tästä aiheesta on tehty, on minulle ollut hyvin tärkeää Meillähän on Euroopan unionissa PK-yrityksissä kapasiteettia. Niissä on noin 70 prosenttia kaikista työpaikoista Euroopan unionissa, mutta kun ajattelemme tutkimusta, tiedettä ja kehitystyötä, niin silloin puhumme vain noin 4 prosentin osuudesta. 4 prosentin osuus tutkimuksen ja kehitystyön alalla ja toisaalta taas 70 prosenttia työpaikoista on sellainen yhtälö, joka voidaan huomioida ja äh, jota voidaan parantaa Euroopan instituutioiden tekemän työn kautta. Tämä aloite on näin ollen äärimmäisen tärkeä myös siitä syystä, että se ylittää jäsenvaltioiden väliset rajat. Meillä on hyvää kokemusta erityisesti Pohjoismaissa, Tanskassa. Meillä on hyvin toimivia kampanjoita PK-yrityskentällä – puhumme sellaisista yrityksistä, joilla on alle 10 työntekijää, ja nämä ovat rajat ylittäviä hankkeita, ja kuitenkin yritykset toimivat kansainvälisesti. Tämä aloite on näin ollen äärimmäisen tärkeä. Se voi myös elävöittää uudelleen Euroopan taloutta. Kun olemme tehneet työtä tästä aiheesta, niin olemme valmistelleet yhdeksän kompromissitarkistusta. Meidän kantamme ovat lähentyneet katson, että tämän tyyppisessä viestinnässä voitaisiin järjestää varjoesittelijöidenkin kokoukseen. Minusta se ei ole kuitenkaan tarpeen. Me järjestämme työn sähköisesti, sähköisellä viestinnällä tämän hoidamme. Nyt haluan vastustaa Ederin ehdotusta siitä, että Euroopan menoja leikattaisiin 12,5 prosentilla tässä hankkeessa. Tätä ei voida toteuttaa, koska se pysäyttäisi edistyksen tällä alalla. Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten Eiler. <coughs> I just want like... Haluaisin vain... No, Maciej Kukovic vielä ja sitten... Maciej Kukovic vielä ensin. Like to explain... Niin haluaisin vain selittää tätä menettelyä. Meillä on ollut paineita Syy, miksi vain esittelijät kokoontuivat, oli se, että me pyrimme luomaan esityslistaa näitä horisontaalisia kysymyksiä varten, koska ei toimi, että yhden jetin, eli yhteisyrityksen kesto on erilainen kuin toisen vastuuvapauden yhteydessä. Samojen sääntöjen pitäisi soveltaa kaikkiin yhteisyrityksiin. Tämä oli se syy, miksi jo ennalta esittelijät kokoontuivat. Ja kehottaisin että parlamentissa näkemykset eivät jakautuisi siten, että eri mietintöjen yhteydessä omaksuttaisiin erilainen ratkaisu, koska tämä ei toimisi. Tämä on se syy, miksi me kokoonnuimme esittelyiden kesken ennen joulua. Nyt on tarkoitus kokoontua varjoesittelyiden kanssa ja päästä yhteisymmärrykseen, mutta samanaikaisesti täytyy pitää mielessä, että vielä on tarve saada horisontaalinen, kaiken kattava kan, kanta kysymykseen. Budjettiluku oli vain osa pohdintaa. Nyt täytyy pyrkiä rusinoiden pul- poimimiselta pullasta. Meillä on 16 prosentin budjettileikkaus nyt tulossa. Joko tehdään saman suuren leikkaus kaikkiin ohjelmiin, tai sitten kaikkia ohjelmia leikataan enemmän, niin sitten jätetään yhteisyritykset ja PPItä ennalleen budjetin osalta, mutta Näitä täytyy kaikkia tarkastella yksitellen. Olisi järkevämpää, että olisi jonkinlainen horisontaalinen budjettikompromissi. Tietystikin voidaan yksittäisten kasvien kohdalla tehdä erillisehdotuksia, mutta kokonaisvaltainen leikkaus, mikäli tehdään, eikä tämä sitten heijastu budjettiin, koska budjetissa tämä leikkaus on, niin ei tällaiselta leikkaukselta voi välttyä. Meidän pitäisi nyt pyrkiä määrittelemään niin kuin horisontaisten kysymysten yhteydessä on tehty, se, että äänestetään jostakin, joko ei leikkausta tai sitten leikataan näin ja näin, mutta poliittinen päätös täytyy tehdä, koska budjettia on leikattu ja mikäli asia hyödytä kuntoon, silloin täytyy jostakin muualta leikata. Tämä on se syy, miksi esittelijät kokoontuivat. Ei tämä ole mikään lopullinen ratkaisu vielä. Nyt on nähty tarkistuksia ja pyritään luomaan kompromissitarkistuksia. Tämä on esittelyiden ja varjoesittelyiden yhteinen tehtävä, mutta periaatteen sopimus täytyy saada aikaan poliittisten ryhmien kesken näistä horisontalisista kysymyksistä. Kiitos paljon. Grazie. Kiitoksia. Eli jatkamme sitten tätä epämuodollista keskustelua, mutta Seiko Kukovic vielä. Kiitoksia kovasti. Haluaisin vain nostaa esille, että Eurostar-ohjelmassa puhumme kymmenestä tuhannesta työpaikasta. Tähän mennessä ja jatkossa puhumme vielä suuremmista luvuista, aina vuoteen 2020 asti. Meidän on näin ollen toimittava vastuullisesti varjoesittelijöinä ja esittelijöinä. Yksi kokous tästä vain ei voi sanoa, että kaikki voitaisiin ratkaista sähköpostin avulla. Me puhumme ihmisten eh, hengestä ja elämästä ja siitä, missä ihmiset ovat eh, jatkossa tulevaisuudessa töissä. Tämä on kaikista tärkein asia. Euroopan parlamentin jäsenenä kyllä tällaiseen asiaan aikaa aina jostakin löytyy. Sähköposti on sähköposti mutta kun puhumme ryhmässä, tiiminä ja sitten yhdistämme kompromissia, niin se on hyvin tärkeää. Kiitos. Odi. Sitten Odi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Christian Ellerille, joka on koordinoinut hyvin kärsivällisesti näitä aiheita. Minulla olisi useita kommentteja. Ensinnäkin meillä on kiirettä täytäntöönpanossa, koska yhteisyritykset odottavat näitä tekstejä. Nämä tekstit ovat sellaisia, jotka ovat monivuotisen rahoituskehyksen alaisuudessa. Euroopan parlamentti ei tietenkään mitään vallankumousta tässä aiheuta muutamassa viikossa viime metreillä, mutta kiireellisesti tämä aihe meidän on käsiteltävä yleisellä tasolla horisontaalisesti. No sitten vastuuvapaudesta olen tyytyväinen, että kompromissi on saatu aikaan. Budjetissa ei varmaankaan kannata käyttää satoja tunteja siihen, että mihin nyt jokainen euro laitetaan, laitetaanko se tuonne vai tuonne. Pitää olla poliittinen tuen osoitus tällaisesta maailmanlaajuisesta kokeellisesta toiminnasta, kun puhumme tieteestä toisaalta yksityisten yritysten ja toisaalta julkisen tahon välillä. Toteutetaan tämä budjetti niin, että meillä on jonkinlainen budjetti, joka toteut- mahdollistaa sen, että ohjelmat käynnistyvät välittömästi. Me teemme budjettipäätöksiä, jotka ovat väliaikaisia. Tästä pitää olla tietoinen me olemme olleet niin viisaita, että monimuotoiseen rahoituskehykseen on sisällytetty poliittinen tarkistuslauseke vuodelle 2016. Ja sitten uusi parlamentti ja uusi komissio, uusi neuvoston puheenjohtaja joutuvat katsomaan budjettia uudemman kerran myös näiden yhteisyritysten osalta. Eli ei pidä viivyttää asiaa, vaan täytyy käsitellä näitä horisontaalisesti ja nopeasti antamalla viestejä Euroopan vaalien yhteydessä kyllä keskustellaan. Mikä sitten on budjetti 2017-2020 e, näissä yhteisyrityksissä politiikan uudistamisen kautta? Mutta meidän kautemme on päättymässä ja ei pidä näin ollen monimutkaistaa asioita, vaan tekstit täytyy hyväksyä nopeasti, jotta yritykset tietävät, että minkälaiset varat niillä on käytössään alusta saakka. Tuleva parlamentti sitten päättää jatkosta. Ja vielä lopuksi yksi puheenvuoro. Meidän pitää päättää puoli yhdeltä, mutta vielä Riera Madura. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain muistuttaa, koska mehän nyt olemme nyt lomalla, että ennen loma meillä oli pitkä varjoesittelyiden kokous, jossa käsiteltiin konkreettisesti näitä budjettia ja muita horisontaalisia kysymyksiä. Ja vahvistan sen, mitä Eiler totesi. Tämä ei ole Eilerin leikkausehdotus, vaan tämä ehdotus on sellainen, joka liittyy tähän yleiseen budjettileikkaukseen, eikä se liity mitenkään parlamenttiin. Emme me halua syytä ketään muuta, mutta Meillä nyt on yleinen budjettileikkaus. Neuvosto ehdotti sitä ja parlamentti hyväksyi sen, jotta päästiin loppusopimukseen. Mutta meidän täytyy leikata jostain ja me katsoimme, että tämä on huomattava leikkaus, mutta tämä on kuitenkin riittävä, jotta voimme käsitellä asiaa niin, että budjetti voidaan jakaa koko täksi ajaksi. Kaikki, mitä leikataan näistä yhteisyrityksistä, niin jos ei sieltä tehdä leikkauksia, niin pitää leikata muualta. Eli jos leikkaamme hiukan, niin leikkaamme sitten saman verran jokaisesta näistä yhteisyrityksestä. Ja haluan nyt rauhoittaa teitä. Näistä asioista on puhuttu kokouksessa ja poliittisena ryhmänä tuemme Eilerin ehdotusta. Ja Randolphille haluan vielä selventää, että taustana on se, että me katsoimme, että Eurostar – hanke on erityyppinen ja muistuttaisin, että EU tukee Eurokaa ja siinä on muitakin osioita, joita voidaan sitten käsitellä eri tavalla. Ja sitten katsottiin myöskin mahdollisuutta, että olisi yksi saman tai samanlainen leikkaus kaikista yhteisyrityksistä ja sitten hiukan pienempi leikkaus johtuen budjetin eroista näistä muista. Eli tämä on nyt se johtopäätös, joka tehtiin ensimmäisessä kokouksessa. Ei meidän tarvitse nyt palata taksepäin keskustelussa. Meillä on, on ollut pitkää keskustelua tästä asiasta ja tällä tavalla voimme sitten jatkaa tätä keskustelua ja päästä sitten lopulliseen sopimukseen. Kysymys puheenjohtaja. Kyse oli siis varjoesittelijäkokouksesta. Pido disculpas, quería niin su- anteeksi, siis kyse oli horisontaalisesta kokouksesta, jossa mukana olivat kaikki esittelijät kaikista näistä mietinnöistä. No niin, eiköhän asiat nyt tulleet selviksi. Eli nyt päätämme kokouksen. Kiitokset kaikille. Ja 23. tammikuuta on sitten äänestys. Hyvää ruokahalua ja nähdään taas.